kahden kristityn pastorin eh, tilanne Sudanissa. Ensimmäisenä puheenvuoron päätöslausmetyksen laatioille. Ensin rouva Jana Zidnienska, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitos veľmi pekne, pán predsedajúci. Prípad dvoch kresťanských pastorov v Sudáne sledujem od samého začiatku. Tapa kahden kristillisen pastorin tilausta olen seurannut alusta alkaen ja olen todella iloinen siitä, että voin siitä puhua nyt täällä parlamentissa. Kuten me tiedämme, niin Michael Jatt, Michael Jatin pidätti salainen poliisi messun jälkeen ja häntä johtuen siitä, että hän oli puhunut maan, kirkon omistaman maan myynnistä. Ja sen jälkeen pappi Reit kiinnostui tapahtumasta ja sitten hänet myös pidätettiin. Molempia on nyt syytetty ja on mahdollista, että heidät tuomitaan kuoleman rangaistukseen. Olen täysin vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti samoin kuin Afrikan unioni tulevat vetoamaan siihen, että nämä syytökset eivät toteudu. Jonkin aikaa sitten 12 tyttöä pidätettiin, kun he lähtivät kirkosta. Ja heidät äh, heitettiin myös vankilaan. Ehkä meidän pitäisi miettiä, miksi me oikein toimimme näiden ää, äh, tapausten parissa, mutta tämä kuitenkin osoittaa, että on järkeä toimia, koska jo vuoden olemme puhuneet eh, ja sanoneet, että voimme ratkaista Ibrahimin tapauksen ja me tiedämme, että yhdessä me kykenemmekin siihen. Kiitos. Kiitos eh, edustaja Zitjanska. Ja nyt on vuorossa edustaja Hordi Sebastia. Minuutti. Kiitoksia puhemies, kiitoksia näistä espanjankielisistä sanoista. Se on kieli, josta pidän paljon aikanaan. Opetan sen teille katalaaniksi, niin sitten voimme käyttää myös sitäkin kieltä kahden kesken. Olen oikein iloinen tästä yksimielisestä julistuksesta. Nämä pidätykset ja tuon istuin jotka kohdistuvat näihin pastorin on jälleen osoitettu todistus siitä, kuinka totalitarismiin ollaan liukumassa Sudanissa. Nämä ovat mielenvaltaisia pidätyksiä ja ne voivat johtaa siihen, e, että jopa kolman tuomiota noudatetaan. Ei EU pidä katsoa tätä hiljaa, vaan on tuomittava nämä uskonnolliset vainot. Sudanissa on myös tuomittava kolman tuomion käyttöön. Lainsäädännössä jotkut kollegat tässä talossa vielä uskovat, että tuomiolla voidaan jotakin ratkaista. Etelä-Sudanin itsenäistäminen on radikaloistunut tilannettana ja pahentanut ihmisoikeustilannetta. Meidän on lähetettävä selkeä tukiviesti näille pastoreille, ja ja Jenreitilleen. Heidän on uskottava, että Euroopan unioni heidän rinnallaan ja uskomme kiristettyihin arvoihin ja emmekä käänne heille selkänsä. Ilman poliittista ja taloudellista painostusta tällä päätöslausumalla ei ole juurikaan arvoa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos todellakin. Ensi kerralla lupaan, että puhun myöskin katalaania. Nyt edustaja Stetina, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvää iltapäivää, hyvät näistä herrat. Olen iloinen siitä, että yhdessä muiden poliisiryhmien kanssa onnistuimme pääsemään sopimukseen. Ja nyt olemme tehneet voimakkaan tekstin, joka heijastelee meidän kantaamme ja sitä, että pystymme auttamaan kahta pappia, jotka ovat kohtaamassa kuoleman tuomion uskontonsa vuoksi. Haluaisin kiittää herra Tökeisiä joka antoi minua apua tämän tekstin valmistamisessa 90-luvulla, kun etelän Etelä-Sudanin kristityt taistelivat hartominolta vastaan. Oli aika, jolloin minä kävin Suomen usean otteen. Silloin oli nälänhädän aika ja silloin Dinka kansa taisteli isännön puolesta ja, ja Hartumin hallitus käytti neuvostotankkeja. Silloin arabi sotilaat myivät mustia äh, kristittyjä orjiksi ja kansainvälinen yhteisö ei saanut Hartumin hallitusta pidättäytymään ihmisoikeuksien rikomuksista. Tänne kahden papin tapaus on kuitenkin vain jäävuoren huippu. Meidän pitää pelastaa heidän henkeensä. Kiitos. Pan Stetina. Kiitos, eh, edustaja Stetina. Ja nyt eh, edustaja marie Kristin Vergian ja kaksi minuuttia. Merci. Notre raison... Kiitoksia. Päätöslauselma keskittyy kahden kristityn pastorin tilanteeseen. Olen pahoillani tästä, koska tässä tilanteessa olisimme voineet kaiken kaikkiaan tuomita tämä järjestelmä viime huhtikuun vaalien jälkeen. Tässä maassa oppositio ei ole koskaan ollut yhtä yhtenäinen. Niitä on useita, jotka ovat todenneet tämän konferenssissa, joka pidettiin täällä 9. kesäkuuta. Jotkut allekirjoittavat allekirjoitajat eivät voineet osallistua, kuten Sudanin kansalaisyhteiskunnan konferenssin puheenjohtaja, joka oli päätöslauselmamme ytimessä, jonka hyväksymme viime jäsenkuussa, ja Faruk kansallisen neuvoston johtaja, 94 prosenttia meni ääneen ja tälle yhdelle henkilölle Mikael Jaatte ja Peterien Reitin kuoleman tuomion uhat ovat surkea esimerkki tästä kyllä. Täällä on noudatettava ajatuksen, omatunnon ja uskonnon vapautta riippumatta siitä, mistä uskonnosta on kysymys. On oikeus uskoa tai olla uskomatta ja ilmaista itseään vapaasti kaikilla aloilla. Viime maanantaina kaksi opposition johtajaa hyvä, tuomittiin 20 raipan iskuun, jotka piti heti toteuttaa. Tämä oli nöyrytys ja ennaltanäkemätön näkemätön tuomio vuoden 1989 jälkeen kans, tässä myöskin on naurettu kansainväliselle rikostomistamille. Humanitaarinen apu on blokkaattu, blokkaattu naisten tilanne on Ihmisoikeus tilanne on kokonaisuudessaan sellainen, joka on tuomittava. Olen edelleen pahoillinen siitä, että Euroopan unioni on lähtenyt tällaisen neuvotteluprosessiin tällaisen hallituksen kanssa maahanmuuttopolitiikan osalta. Euroopan unionilla ei ole mitään odotettavaa heitä. Olisi vain pyydetty vain hyödynnetään ja sitten hoitaa omia asioita. Meidän on tuomittava ilmas, ihmisoikeusrikkomukset suoranaisesti kuten muuallakin vedettävästi ja poliittisesti johtopäätöksiä. Merci beaucoup, Madame de Pite. Kiitos. Ja, ja nyt Ivan Jakovčić. Slobodni misleći ljudi Sudana s pravom očekuju našu podršku. Sudanin vapasti ajattelevat ihmiset odottavat ihan oikeutetusti meidän tukeamme. Nämä kaksi, kaksi pappia, jotka on epäoikeudenmukaisesti pidätetty, odottavat meidän tukeamme ja meidän täytyy nyt ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin. Nykyinen Sudan on maa, jossa ei ihmisiä ainoastaan heitetä vankilaan, vaan se on myös maa, jossa tuhotaan uskon symboleita. Kirkkoja tuhotaan, ei ole oikeutta rakentaa uusia kirkkoja ja ihmisten sielu tuhotaan ja oikeus uskontoon on kielletty ja oikeus uskoa mitä haluaa on kielletty. Henkilö, henkilönä, joka on aina taistellut uskonnonvapauden puolesta, minä vahvasti äh, tuomitsen sen, mitä Sudanissa tapahtuu ja uskoakseni olemme tarpeeksi vahvoja auttaaksemme näitä kahta pappia. Kiitos. Ja nyt edustaja Joosef Weidenholzer, yksi minuutti. Uh, I don't see. En näe herra Weidenholzeria. No sitten ovat vuorossa puheenvuorot poliittisten ryhmien nimissä, kansapuolueen ryhmän nimissä edustaja Tomasz Zdechowski, puolitoista minuuttia. Vážený pane předsedo, vážená paní... Herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Kahden papin, kristillinen papin tapaus, joita nyt vainotaan Sudanissa – ei ole ainoa tapaus. Viimeisten viiden vuoden aikana valitettavasti on ollut lukuisia vainon tapauksia, joka on koskenut kristittyjä Sudanissa. Satoja ihmisiä, viime, sadat ihmiset viime sisäisodan jälkeen ovat jättäneet kotinsa. Ja meidän täytyy todellakin toimia kristittyjen hyväksi Sudanissa. Ei voida suvaita sitä, että vähemmistö jonka suuruus on vain 3 prosenttia väestöstä, on tilanteessa, jossa sillä ei ole mitään oikeuksia, jossa se ei saa harjoittaa omaa uskontoaan. Sitä syystä vetoan komissioon, että se toimisi, eikä vain näiden kahden papin tapauksessa, vaan kaikkien kristittyjen puolesta sydänissä, joita vainotaan. On todellakin aika ryhtyä toimimaan. Miriam Ibrahimin ja 20 Vuonna, vuonna 2014 EUn parlamentti ja komissio saivat aikaan tuloksia toiminnalla ja toivon, käyn tänään käy myös tänään. Seuraavaksi edustaja Kienge, yksi minuutti. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puhemies nämä kristityt pastorit, Michael Jät ja Pieter ja Reit maksavat nyt mahdollisesti hengellään yleismaailmasten ihmisoikeuksien uskonnon vapauden ja mielipiteen vapauden puolesta. Sudanissa todella tehdään pahimpia rikoksia, epäinhimillistä, nöyryttävää kohtelua annetaan ja ja heidät sitten kaiken lisäksi tuomitaan kuoleman Pyydämme, että nämä kaksi pastoria vapautetaan välittömästi ilman ehtoja. On lopetettava välitettömästi kaikkien tyyppinen ihmisoikeuksien rikkominen ja vaino koskien kristittyjä yhteisöjä. Meidän on lopetettava uskonnon välineellistäminen poliittisiin tarkoituksiin. Emme voi sietää hallituksia, jotka rikkovat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja rikkovat avoimesti kansainvälisiä yleissopimuksia, jotka ne ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet. Nämä, äh, myös, nämä hallitukset myös toteuttavat kuoleman tuomioita. Meidän on edelleen pyrittävä kuolemantuomioiden peruuttamiseen kaikkialla. Meidän on tuettava yhden kansalaisyhteiskuntaa, ja oppositiopuolueelle ja kansalaisjärjestöjä. Kiitoksia. Grazie Vole, On behalf Kiitoksia sitten ESR-ryhmän nimissä edustaja Grike. Yksi minuutti. Finank. Kiitos Ähm, Sudan oli 2015 ihan ala, äh, ala hyvin, hyvin matalalla siinä, kun arvioitiin, kuinka ihmiset kohtelevat kristittyjä tai kuinka maat kohtelevat kristittyjä. Ja nämä kaksi pappia ovat nyt olleet sorren kohtana ja olen todella kiitollinen siitä, että yhdessä kollegoiden kanssa, ECR-ryhmän kanssa olemme onnistuneet tekemään tämän päätöslauselman ja puhumaan kristittyjen vainoa vastaan. Noin 100 miljoonaa vainottua kristittyä koko maailmassa on, uskonnonvapaus on perusoikeus ja olen iloinen siitä, että olemme kuulleet sen useamman kerran tänään. Meidän tulee maailmanlaajuisesti taistella uskonvapauden puolesta me emme saa sietää kristittyjen syrjintää. Me emme voi hyväksyä sitä, että ihmisiä syrjitään sen vuoksi, että he elävät rauhanomaisesti uskossa. Hyvät kollegat, nouskaamme kristittyjen vainontaa vasten, vastaan ja seiskäämme pappien, jätin ja reitin puolesta. Ja auttakaamme kaikkia pappeja elämään vapaudessa ja oikeudenmukaisuudessa. Äh, Kelly. Kiitoksia seuraavana edustaja Sean Kelly. Yksi minuutti. As member of... Kiitoksia puhemies EPP jäsenien. Tämä oli otsikko. On huolestuttava. Täällä on kaksi postoria, Michael Yatt ja Pete pitäjien rajat, jotka on pidätetty ja mahdollisesti heidät tuomitaan kuolemaan ainoastaan siksi, että he ovat harjoittaneet kristittyä uskoa. Tämä on hirvittävää. Nämä kaksi hienoa pastoria on vapautettava. Erityisesti siksi, koska Sudan on ratifioinut YK ja Afrikan unionin yleissopimukset, joilla taataan uskonnon vapaus, mutta Tämän lisäksi Euroopan parlamentissa komissiossa meidän on tehdä, tehtävä jotain mahdollisimman pian. Emme voi myöskään unohtaa Darfurin tilannetta. Siellä vastaavaa syrjintää tapahtuu 2,5 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään ja 4,5 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua. Sudan todella tar- tarvitsee apua. Kiitoksia. You accept blue card from Mr. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin? Yeah. Let's have it. Mr. Adamski, please. Blockade, excuse me. Oh, okay. It's misunderstanding. I'm sorry. Olen pahoillani, tässä oli väärinkäsitys. Well, uh, pan poseł, pan marszałek Marek Jurek, bardzo proszę, 7 minuta. Edustaja Jurek nie są ofiarami wyimaginowanych islamistów eivät ole minkään kuvitteellisten islamistien uhreja, ei vaan he ovat äh, tasa-arvon uhreja äh, yhteiskunnassa siinä maassa, jossa he elävät ja heidän äh, tilanteensa on hyvin erityinen ajatellen nykymaailmaa. Täällä Euroopassa me voimme puhua maahanmuutosta ja suhteista islamin kanssa. Me voimme puhua ihan mistä tahansa, mistä me haluamme puhua. Tämä on meidän oikeutemme ja se on myös meidän velvollisuutemme ja se on myös meidän vastuumme muita kohtaan. Mutta mikään eurooppalainen maa ei menisi niin pitkälle, että se syyttäisi muslimeja siitä, mitä he saarnaavat moskeijoissansa. Täällä muslimit voivat puhua vapaasti odotuksistaan. Heillä on oma elämänsä ja sosiaaliset tarpeensa ja heidän sanansa kuullaan ja me voimme keskustella, me voimme väitillä, me voimme vastata heille. Ja meillä on sama oikeus vaatia samanlaista kohtelua kristittyille kaikissa maailman maissa. Meidän tulee olla yhtenäisiä näiden veljien kanssa, jotka tuolla kärsivät. E, panu posłowi za... Kiitoksia, hyvä edustaja. Seuraavana edustaja Svoboda. Yksi minuutti. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, o katastrofální lidskoprávní... Kiitoksia puhemies. Katastrofaarinen ihmisoikeustilanne Sudanissa on ollut aiheena täällä usein, enkä nyt halua toistaa näitä asioita Jotakin toivon pilkahduksia kuitenkin näkyy vuosi sitten, vähän päätöslauselmaamme hyväksymisen jälkeen. Miriam Ibrahim, kristitty nainen, joka oli tuomittu kuolemaan, vapautettiin, joten eivät meidän ponnistelumme ole turhia. EUn pitäisi muistaa neuvoston suosituksen vuodelta 2013 ja harkita uudelleen kehitysavun myöntämistä sinne, missä uskonnonvapautta ei kunnioiteta. Uskon, että meidän päätöslauselmamme voi olla yhtä hyvä tulos kuin vuosi sitten. Eh, eh, Kiitoksia tästä. Nyt meillä on menettelymän puhujalistaa. Anna Zaborska. Kiitos puhemies, rouva komission jäsen. Jos jossakin maassa syytetään kahta kristittyä pappia sodankäynnistä, voimme olla varmoja siitä, että kysymyksessä voi olla vain näennäinen syyte. Ja kysymys on islamin toimista kristiä vastaan, joka lähti liikkeelle kirkkojen tuhoamisesta ja siitä, että kun niitä ihmisoikeuksia ja jopa käytetään kuoleman tuomioita. Ja vähintä mitä voimme tehdä on, että vaadimme tällaisia hallituksia toimimaan niin, että niiden toimintaa seurataan, että Euroopan unioni seuraa tällaista toimintaa, ja tässä päätösossahan pyritään nimenomaan juuri tähän. Tässä pyritään tukemaan näitä toimijoita. Minusta on todella ylimielistä, jos puhutaan kristittyjen vainosta Sudanissa ja sitten pari tuntia aiemmin naapuruspolitiikan mietinnössä olemme jättäneet pois sanat, jotka koskevat kristittyjen vainoa. Deputy Anna Gomes, take please. Ana Gomes, seuraavana. Missões deste parlamento no Sudão em 2004. E Kiitos. Eh, Olen käynyt Sudanissa 2004 ja 2010 eh, vaalivalvontamatkoilla. Ei ole lainkaan eh, itse asiassa ihmeellistä, että tämä hallinto on lähtenyt hyökkäämään kristittyihin yhteisöihin, kuten näihin kahteen kristittyyn pappiin, jota on, jotka ovat uhattuna, heillä on uhkana kuolemantuomio ja kidutus. Hallitus kääntyy omaa kansansa vastaan. Me emme saa lähteä hyväksymään tätä ja neuvottelemaan elkartummin hallinnon kanssa maahanmuuttajista. Euroopan unioni on tämän hallinnon oikeastaan viimeinen suojelija. Euroopan unioni ja Etelä-Afrikka eivät uskalla konfrontoida tätä hallitusta. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Krasnodębski. Panie przewodniczący, ja też chciałbym bardzo mm, serdecznie... kiittää tämän päätöslauselman tekijöitä. Olen aivan yhtä mieltä kollega Jurekin kanssa. Meidän on todella paneuduttava tähän tilanteeseen. Eli kristittyjen tilanne muslimimaissa. Haluaisin vielä palata siihen, mitä Jurel sanoi. Minua olen hieman huolestunut tästä. Minun pitäisi, meidän pitäisi aloittaa uusi keskustelu siitä, mikä aiheuttaa tämän välinpitämättömyyden, herra Jurek. Olemme välinpitämättömiä koskien kristittyjen tilannetta kaikkialla maailmassa. Joskus emme halua nähdä, mitä tapahtuu. Emme halua kiinnittää huomiota kristittyjen tilanteeseen. Minun mielestäni parlamentissa pitäisi järjestää aiheesta kunnollinen keskustelu kristittyjen syrjäyttäminen julkisessa elämässä Euroopassa. Arnott. Take a Sitten edustaja Arno. Mr. President, uh, this report... Herra puhemies, tämä mietintö ei ole täydellinen, mutta periaate on elintärkeä ja ymmärrän kyllä, että muutkin tässä salissa ymmärtävät sen, kun sanon, että kuolemantuomiot tahattaville kristityille on jotakin, mitä ei missään tapauksessa voida hyväksyä. Tehän tiedätte, että olen Euroopan parlamentissa Jukipin edustaja ja että vastustan Euroopan unionia, joten seuraavat sanani ehkä yllättävät teitä, mutta minä tulen äänestämään tämän päätösman puolesta ja kehotan koko salia toimimaan samalla tavoin. Kiitos. Now on behalf of European Commission, Madam Commissioner Cecilia Malmström. Take a floor, please. Komission puolesta nyt Cecilia Malmström. Kiitos puhemies. Tämä on hyvä tilaisuus kor- korkean edustajan taholta sanoa, että olemme todellakin katsoneet tätä väkivaltaa, joka kohdistuu näihin pastoreihin. Sudanissa he ovat kumpikin toimineet presbyterissä kirkossa kartomissa, he ovat pyrkineet estämään kirkon tuhamista, joka liittyi eh, maanmyyntiin, jolle kirkko oli rakennettu ja myöskin siihen, mitä Sudanin tiedotuspalvelu oli tässä toiminut. On seitsemän eri asiaa, joista heitä syytä. Muun muassa se, että he kiertävät perustuslaista järjestelmää ja saavat vakoilua, ja kuten te totesitte, nämä voisivat johtaa kuolemantuomioon. Ensimmäinen kuuleminen asiassa päättyi toinen heinäkuuta, ja me toivomme, että saamme myönteisiä uutisia, koska esitetyt todistajat olivat heikkoja. Valitettavasti tuomari kuitenkin on päättänyt hyväksyä asian oikeuskäsittelyn ja käsittely on se 14. heinäkuuta ja voit olla varmoja siitä, että tulemme seuraamaan tätä hyvin tarkkaavaisesti. EUn valtuuskunta kartumissa on ollut yhteistyötä pappien asianajajien ja heidän neuvosto on ollut seuraamassa näitä kuulemisia yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja näin tulemme tekemään jatkossakin. Me uskomme, että tämä lähettää voimakkaan poliittisen viestin siitä, miten tärkeänä me pidämme tätä oikeuskäsittelyä ennen kaikkea uskonnon, vapauden, vaka- vakaumuksen vapauden, sananvapauden merkitystä ja sitten myöskin mitä pidämme oikeutta vapaaseen riippumattoman oikeudenkäyntiin. On tärkeää, että ihmisoikeudet ja perustuvat oikeudet ylipäätään otetaan esille Sudanissa. Ja se, miten tiukka ote turvallisuusvoimilla on valtiollisiin elimiin. Ja on puhuttu tilanteesta Darfurissa ja sinisen niiden, alu, niiden alueilla, jotka aiheuttavat lopulta draamaa ja kärsimystä niin monille ihmisille harjoitamme edelleen yhteistyötä näiden kahden papin vapauttamiseksi ja pidämme rauhaa ja ihmisoikeuksia keskeisenä kysymyksessä kaikissa yhteydenotoissamme Sudanin viranomaisiin. Kiitoksia, kiitoksia hyvä komission jäsen. Meillä on tässä kuusi päätöslauselmaa esitystä tärkeimmältä ryhmiltään. Keskustelu on päättynyt ja äänestämme aivan